20 ääntä eroa. Tulos oli taululla selkeä. Pahoittelen, että tuota kuviota ei näkynyt. Tarkistamme tämän välittömästi niin, että tulevissa äänestyksissä kaikille jäsenille oli mahdollisuus, olisi mahdollisuus nähdä tämä kavio myöskin taululta. Kiitoksia edustaja Beres. Nyt meidän pitää äänestää pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä kappale 1.3, kansainvälisen kaupan valiokunta, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Check. Tarkistamme tämän. Ert. Äänestys alkaa. La votazione. Äänestys päättyy. Chiusa. E approvato. Hyväksytty. Koko päätös yhtenäisyydessään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Grazie. L'ordine del giorno è fissato come deciso. Kiitoksia. Näin käsittelimme tämän. L'ordine giorno reca Nyt seuraavaksi esityslistalla. Niin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Just a point of order. Kiitoksia puhemies. Ihan työjärjestykseen liittyvä kysymys. Täällä ei EFDn tiloissa kahdeksalla kerroksella tuo ilmastointi ei toimi, että ehkä voisitte saada sen toimimaan. <laughs> Assolutamente sì. Kyllä, ehdottomasti me heti lähetämme palvelusta vastaavan henkilön, jota hän voisi tarkistaa tämän palvelun toiminnan ja tekniset mahdolliset ongelmat. Nyt meillä on seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausumat koskien puheenjohtaja valtio Maltan ohjelmaa esityslistalla.